Pan prezident. Dámy a pánové, denní zasedání pokračuje. Zápis ze... Jatkamme iltapäivän istunnolla eilisen pöytäkirjan hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko mitään kommentteja tai varauksia? En huomaa, että kukaan haluaisi mitään sellaista ilmoittautua, julistan pöytäkirjan hyväksytyksi. Nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin. Kysymyksessä on keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Enintään yksi tunti on kesto. Aluksi Iranin ihmisoikeustilanne, erityisesti joukkoteloitukset ja bloginpitäjä Sattar Beheshtin äskettäinen kuolema. Ensimmäinen puhuja Romeva I. Rueda. Yeah, thank you so much, sir. Kiitos. Ihmisoikeustilanne Iranissa on huonontumassa jatkuvasti. On lukuisia pahoinpitelyn, kidutuksen ja kuoleman tapauksia tavattu vankiloissa. Satarbe Hösti blokinpitejä pidettiin.